Hyvät kollegat, eilisen päivän pöytäkirjahdystyt tekstit ovat saatavilla. Onko huomautettavaa niihin? Ei näytä olevan. Joten nyt tulemme sitten äänestysselityksiin. Haluaisin vielä kerran pyytää, että kaikki, jotka haluavat käydä keskustelua, lähtisivät pois salista. Kann auch gerne einige noch namentlich bitten. Voisin esittää tämän pyynnön vielä nimeltä mainitenkin, jos halutaan. Wir beginnen. Aloitamme selityksessä kos- koskevat äänestystä komissiota koskevasta epäluottamuslausityksestä. Ensimmäisenä kollega Mach. Herr Kollege Mach. Kollega Mach. Mikrofon, micro. Mikrofoni. Micro. Mikrofoni. Now, yes. Nyt hyvä. Yes. Does it work now? Toimiko? Toimiko se? Dámy a pánové, ja ne panu. Hyvät naiset ja herrat, minä en sano, että herra Juncker oli pääministerinä maassa, joka oli veroparatiisi. En minä tästä häntä syytä. Hänen oma, omien kansalaistensa pitäisi sanoa hänelle, ettei ole hyvä, että jotkut yritykset saavat alhaisemman verotason kuin muut. Toivoisin, että omakin hallitukseni tekisi näin. Mutta herra Juncker ei toimi avoimesti, koska Hänellä oli tämänlainen toimintatapa Luxemburgissa ja nyt hän taas johtaa komissiota, joka ei halua, että muut hallitukset toimivat samalla tavalla. Kun äänestimme komissiosta, äänestin... Kiitos kollega Mach. En näe kollega Scholtesia. Dann spricht Frau Kollegin. Nyt saa puheenvuoron kollega Jill arvoisa uh, Kiitoksia, puhemies. On tärkeää, että suhtaudumme tiukasti verokiertoon. Emme voi hyväksyä sitä, että suuryritykset pääsevät pälkähästä ja eivät maksa omaa osuuttaan ja hyödyntävät porsanreikkiä lainsäädännössä. Presidentti, puheenjohtaja Junckerilla oli kysymyksiä, joihin hän tulee vastata ja ne tulee ottaa vakavasti. Meidän tulee myös varmistautua siitä, että tämä asia hoidetaan myös meillä. Se olisi meidän kansalaistemme etujen mukaanista. Epäilen, että meidän kansalaistemme etu ei suinkaan johdanut tämän päätöslausumaehdotuksen esittämistä alun perinkään. Pohdinpahan vain, että olikohan tämä paras tapa kohdella tätä asiaa ja pitää sitä esillä uutisissa. Kiitoksia. Siitä syystä äänestin siis vastaan. Kiitos kollega Jill. Nyt on vuorossa kollega Pospisil. Děkuji pěkně, pane předsedo. Já jsem hlasoval. Kiitoksia, puhemies. Minä äänestin tätä ehdotusta vastaan. Tämä oli äärioikeiston ehdotus ja se oli populistinen. Se ei paranna Euroopan unionin imagoa ja olen iloinen siitä, että vain niin pieni vähemmistö äh, sitä tuki. Herra Junckerin ja hänen tiiminsä on todistettava kykeneväisyytensä äh, ratkaisemalla eurooppalaisia ongelmia. Ja äh, veroparatiisi kysymys ei ole lainsäädännön ongelma, ennemminkin ehkä eettinen ongelma. Jos haluamme torjua veroparatiiseja, niin silloin meidän ei tule aina vain lisätä hallintoa, vaan vähentää verotaakkaa koko Euroopassa ja pitää yritykset täällä sitä kautta, että niille ei anneta mitään syytä mennä veroparatiiseihin. Kiitos. Seuraavaksi kollega Morvai. Kiitos rikosasiantuntijana, asian oikeuden asiantuntijana sanoisin, että henkilö, jatkuvasti varastaa sitä vaiheessa, kun hän menee asemansa, hän loukkaantuu ja sanoo, että itse asiassa tämä on niin huonosti järjestetty tämä rikos oikeus, mitä tulee varkauksiin, että jos hän vie jotakin muuta pois, niin selvästi ei sanotakaan sitä, että mikä itse asiassa on vieras asia, mitä on se, että viedään jotakin jolta, mutta ylipäätäänkään ihmiset eivät kiinnitä riittävästi huomiota omaisuuteensa tässä yllätetään tämä henkilö, joka on ollut vastuussa näistä asioista. Ja olisikin tärkeää sanoa, että tämä henkilö sitten nimitetään tällaista rikoksia estävän neuvoston puheenjohtajaksi. Tällä tapahtui myös kerran Junckerin tapauksessa, siksi minä tuin tätä epäluottamuslause-esitystä ja sitä, että häntä ei pidetä soveliaana tähän tehtävään ja siksi tuin tätä epäluottamuslausetta. Kiitos. Nyt seuraa kollega Baltsuu. Puhemies, kiitos puheenvuorosta. Mitä komissiolle esitetty perustus siinä parlamentin enemmistön on hävettävä sitä, että se hylkäsi tämän epätoivoslauseen. Nimittäin se, että kun Juncker oli pääministeri, hän teki Luxemburgista veroparatiisin. Tätä kautta miljardeja euroja vietiin niiltä mailta, niiden maiden asukkailta, joissa nämä yritykset todella toimivat. Saman aikaan on häpeä, että tämän enemmistön häpeä se, joka ei pystynyt esittämään mitään varsinaisia perusteluja Junckerin mielestä. He vain hyökkäsivät henkilökohtaisesti epäluottamuksen esittäjiä vastaan ja että mitä ongelmallisesti, ja sanovat, että mitä ongelmallista on se, jos nyt valittaisiin uusi komissio. Tässä menettiin kaikki moraalinen perusta sille, että tulevaisuudessa parlamentti ja komissio joillakin tavalla voisivat olla eurooppalaisten arvojen puolustajina suhteessa jäsenvaltioihin ja esittäisivät näille seuraamuksia. Kiitos kollega Baltz, on vuorossa Iglesias. Gracias. Kiitos puhemies olemme emme lähdemme pitämään hyvää tänään tässä salissa. Saatamme nähdä, miten se tehtiin peruslausemme esitys. Ja he, jotka ovat edustaneet veroparteisia kuten Lontoon City tai jotka ovat toimineet ihmisoikeuksia vastaan, mutta myöskin näitä jotakin vieläkin surullisempaa. Sosialistit tässä salissa, ennen kaikkea espanjalaiset sosialistit, e- tuki, eivät tukeneet epäsuosimasta joka oli veroparatiisia vastaan ja sitä henkilöä vastaan, joka vastuusta vastuusta, josta kärsivät Euroopan kansalaiset. Tänään Espanjan sosialistit ovat osoittaneet jälleen kerran, että, että he eivät tärkeämpänä sanoja kuin tekoja. Tämä, olemme nähneet tämän viikon aikana, että Juncker ja veroparatiisit ovat ongelma. Tämä on todella ikävä uutinen meille kaikille Euroopassa. Kiitos kollega Iglesias. Nyt on vuorossa kollega Duan. Merci, monsieur. Kiitoksia, puhemies, arvoisat kollegat. Euroskeptikot ja äärioikeisto, jotka esittivät tämän epäluottamuslauseen Junckeria vastaan, itse asiassa käyttävät ihan samaa logiikkaa, jota vastaan pyrkivät taistelemaan. Halveksitaan Euroopasta yleistä etua kansallisen egoismin nimissä. Ja pyritään saamaan valtiot taistelemaan toisiaan vastaan. Juncker oli tietysti selkeästi tällaisen järjestelmän mukana toimija, joka on luonut myös veroparatiiseja Eurooppaan. Ja suuret yritykset ovat kyenneet niitä hyödyntämään. Ja sen mukaan sitten perustellaan säästötoimenpiteet ja se, ettei investoida enää yleisöllisiin hyödykkeisiin, mutta pitää myöskin katsoa tuota nationalismia toisaalta ja oikeudenmukaisuutta toisaalta. Ja siitä syystä tämä järjestelmä, joka Luxemburgissa on ollut määrä, voimassa, joka tiettyjen ihmisten silmissä ei ole laillinen. Me pääsemme siitä eroon vain, jos meillä on enemmän Eurooppaa ja enemmän kilpailua Euroopassa. Vielen Kiitos, kollega Durand. Nyt on vuorossa kollega Hänen. Thank you, Mr. Kiitoksia, hyvä varapuhemies. Äänestin herra Junckerin nimitystä vastaan ja äänestin myöskin hänen komissiotaan vastaan. Minä ainoastaan avo, olin erikoinen siitä, että olin avoin tämän asian suhteen. Hänen näkemyksensä ovat kuin 50-luvun varjo. Puhutaan vielä vähimmäispalkkojen harmonisoinnista ja finanssipolitiikasta kaikesta tästä. Siitä huolimatta hänellä on oikeus, kuten kenelläkään tahansa, syyttä, syyttömyys olettamaan. Tutkimus on vasta aloitettu, eikä sitä ole päätetty. Tämä päätöslauselmaehdotus, tämä epäluottamuslauseehdotus on väärään aikaan mm, annettu, väärin suunniteltu, huonosti tehty. Siksi en voinut sitä tukea. Mm, häntä ei ole vielä tuomittu jostain laittomasta. Ei ole mikään rikosverojen leikkaaminen. Ja ratkaisu siihen, että on alhaisemmat verot kuin teillä, ei ole se, että yritetään luoda lainsäädäntöä, vaan leikata omia veroja. Kiitos kollega hänen. Nyt on vasta kollega Marias. Kirja Proedre, Hyvä puhemies, Kuten tiedätte, äänestin Junckeria vastaan silloin, kun hän oli puheenjohtaja ehdokas siitä syystä, että euroryhmän puheenjohtajana hän oli vastuussa Kreikan säästötoimenpiteistä, joka, jotka ovat vahingoittaneet kansalaisemme niin kovasti. Juncker Gate on osoittanut vielä, että hän on toiminut vieläkin huonommin ja siitä syystä äänestin tämän epäluottamuslauseen puolesta, joka oli peräisin siis viiden tähden puolueelta. Ehdotuksen allekirjoitti myös äärioikeisto, ja me vastustamme heitä täysin poliittisesti katsoen. Mutta siitä huolimatta sen ei pitäisi olla mikään alibi äänes, olla äänestämättä vastaan. Meillä on täysin erilainen poliittinen kanta, mutta tärkeää on se, että että Juncker tulisi poistaa komission puheenjohtajan pallilta. Kiitos. Kollega Maria, nyt on vuorossa kollega Jaa. Kiitos puhemies. Politiikka merkitsee sitä, että katsoa realiteetteja, jos realiteetti ei miellytä. Silloin täytyy poliittisella lainsäädännöllä muuttaa tätä todellisuutta. Ja se, mitä nyt tällä tapahtuu kansallisessa veropolitiikassa, ja miellytä meitä, sitä olemme varmaan yhtä mieltä. Ja silloin meidän pitää sitten harmonisoida mahdollisesti veropolitiikkaa. Ja siksi haluaisin, että komissio mahdollisimman pikaisesti lähtisi työskentelemään näiden kysymysten parissa. Tätä varten komissio on pysyttävä työkykyisenä. Siksi äänestin epäluottamuslauseesitystä vastaan. Sitä paitsi olen, odotan jännityksellä sitä, miten jäsenvaltiot nyt toimivat. Toivottavasti ne käyttävät nyt tätä potkua, joka on lähtenyt liikkeelle Euroopassa ja pyrkivät harmonisoimaan veropolitiikkaa, niin jäsenvaltiot viimeinkin luopuvat vastarinnasta ja saamme harmonisoitua veropolitiikkaa. Ja siinä, kuten sanoin, komission on pikaisesti ryhdyttävä työhön, komission on pysyttävä työkykyisenä. Siksi tämä epätotuslauseesitys ei ollut tässä avuksi. Se oli pelkkää populismia. Kiitos kollega Jaar. Nyt on vuorossa kollega von Storch. Ja, vielen Dank. Kiitoksia. Minäkin äänestin tämän epäluottamuslauseen puolesta ja siis herra Junckeria ja hänen komissiotaan vastaan. Mielelläni olisin äh, äänestänyt näiden syytösten tutkinnan puolesta, mutta tämä ei ilmeisesti ole tämän parlamentin edun tai, tai yleisen mielipiteen mukaista, että olisi tällainen riippumaton tutkinta. Siksi äänestettiin ainoastaan epäluottamuslauseesta kyllä tai ei. Tämä on asiakysymys, epäideologinen kysymys. Tuetaanko tätä komissiota vai eikö sitä tueta? Ja me Alternative für Deutschlandista olemme jo kaksi kertaa sanoneet eh, ihan selvästi, että me emme eh, eh, tue Junckeria komission puheenjohtajana, emmekä tätä komissiota kokonaisuudessaan. Siksi on ainoastaan johdonmukaista, että täysin epäideologisesti päätämme uudelleen näin, eli äänestimme tämän epäluottamuslauseen puolesta. Tämä ei ole mikään oikeisto kysymys, vaan ainoastaan asiakysymys. Vielen Kiitos, kollega von Storch. Vuorossa on kollega Pedicini. Grazie, grazie Kiitoksia puhemies. Minä äänestin tänään epäluottamuslauseen puolesta. Hyvät kollegat, äänestin epäluottamuslauseen puolesta kaikista niistä syistä, jotka epäluottamuslauseessa lukee. Ja minä sen allekirjoitin viiden tähden liikkeen puolesta yhdessä muiden edustajien kanssa minä koordinaattorina edustan efdd ryhmää ja siellä ympäristövaliokunnassa siellä keskustellaan ympäristöpolitiikasta ja elintarviketurvallisuudesta. Ja näissä aiheissa komissio ei aiko, aio luopua fossiilisesta polttoaineesta niiden tuella, jotka Italiassa haluavat kaksinkertaistaa öljyn käytön, vaikka sillä on kielteisiä vaikutuksia kansalaisiin, eikä haluta vähentää saasteita. Samanaikaisesti Juncker haluaa keskeyttää hyvät lainsäädäntöhankkeet, esimerkiksi se, jolla kielletään muovipussien käyttö. Kiitos. Nyt on vuorossa kollega Kolnish. Kiitoksia, hyvä puhemies. Luonnollisestikin äänestin tämän epäluottamuslauseen puolesta, ei pelkästään siitä syystä, että olisin henkilökohtaisesti tällä vastaan, vaan kaikista niistä syistä, jotka oikeuttavat tähän. Haluaisin juuri kertoa teille Junckerin retoriikasta. Silloin kun keskustelua käytiin veronkierrosta, hän, jota hän rohkaisi Luxemburgissa ja esteli hänet valtiovarainministerinä, joka on vastuussa tästä tilanteesta, joka ei ole tietysti henkilökohtaisesti välttämättä vastuussa, mutta kuitenkin hän olisi joutunut eroamaan. Mutta hän sanoi, että minä en ole koskaan ollut vastuussa taloudesta ja en ole koskaan joutunut eroamaan. Olisi kyllä ollut hyvä, jos sanoisi tästä asiasta, Olisi ottanut tietoa tästä asiasta itselleen ennen. Hän on työskennellyt nimenomaan työ- ja valtiovarainasioiden parissa 18 vuotta. Ja skandaalin jälkeen hän joutui käynnistämään varha- varastetut vaalit. Ja hän olisi ehdottomasti joutunut suurherttualle esittämään eroamisensa. Kiitoksia, kollega Kolnis. Niin äänet äänestysykset, joka liittyvät erotasolhausesitykseen komissio ovat nyt päättyneet, ovat vuorossa äänestysykset, jotka liittyvät päätösvalmaesitykseen, joka koskee vuosien 2014-2020 kohdallisuuspolitiikkaa. Aluksi kollega Jill. Kiitos puhemies. Äänestin tämän päätelmästyksen puolesta, koska viivästymiset ohjelmassa, joka koskevat kohesiopolitiikkaa, merkitsee sitä, että Euroopan rakenne äh, rahaston toiminnat pääsee eteenpäin, kun pääsy on siinä, että Iso-Britannia ei ole pystynyt antamaan välineitä, joilla tämä rahasto pantaisiin toimeen asianmukaisella delegoidulla toimivallalla, jotta Iso-Britannian hallitus vaarantaa 990 miljoonan euron summan osoituksen minun alueelleni Länsi Midlandsin alueelle, joka olisi tärkeää kaupungeille. Kumppanit ovat valmiita toimimaan, mutta näyttää siltä, että ratkaiseva este on Iso-Britannian hallitus, joka on edelleen haluton delegoimaan mitään toimivaltaa niin, että nämä ohjelmat saataisiin sovituksi komission kanssa. Kiitos. Kiitos, kollega Jill. Seuraavissa äänestysselityksissä olette aina ensimmäinen puhuja, joten olkaapa valmiina. Seuraavaksi on kolega Stechowski. Pane předsedo, vážení kolegové, hlasoval jsem pro, protože... Puhemies, hyvät kollegat, minä äänestin eh, puolesta, koska meidän täytyy varmistaa, että meillä on mahdollisimman paljon operationaalisia hankkeita eh, hyväksyttynä, jotta niiden eh, täytäntöönpanoa nopeutetaan, koska me olemme jo kovasti jäljessä. Eh, on tarpeen, että meillä on lisämäärärahoja myös vuonna 2015. Lisäksi puhemies, kiitos teille. Eh, arvostan kovasti sitä, miten johdatte tätä puhetta tänään. Kiitos. Seuraavaksi kollega Polčak. Děkuji, pane předsedo. Já jsem rovněž hlasoval... Kiitos puhemies. Äänestin tämän esityksen puolesta, koska Kohesiopolitiikka on erittäin tärkeää minulle. Minusta se on tärkeää Euroopan taloudelliselle kasvulle ja siitä syystä tuin tätä ehdotusta. Ja haluan todeta, että se on myös täysin yhdenmukaista puheenjohtaja Junckerin investointipaketin kanssa. Erityisen tärkeää minulle on yhteistyö aluepoliittisista kysymyksistä vastaavan komissaarin kanssa. Kollega Zdehovski jo puhuikin viipeistä, jotka liittyvät vuosiin 2014-2020, ja minä olen sitä mieltä, että tämä saattaa olla myös uhka tuensaajille, sillä jäsenvaltiotkin saattavat muokata uudelleen omia osuuksia. Kiitos. Vuorossa on kollega Pospisil. Děkuji pěkně, pane předsedo. Já jsem také souhlasil s tímto návrhem. Minä myös kannatin tätä päätöslauselmaa ja oli mukana allekirjoittamassa sitä. Mielestäni se on erittäin tärkeä päätöslauselma, kuten on jo sanottu. Meillä on nyt jo myöhästymistä yksittäisissä kohesiorahastoissa erityisesti vuodelle 2014 on aivan selvä, että kohesiopolitiikka on erittäin tärkeä erityisesti EUn taloudellisesti heikommille maille, joissa nämä rahastot ovat suuri investoinnin lähde ja tuo hyvin paljon pääomaa investoinneille. Voin kertoa Tsekin tasavallasta muutamia lukuja liittymisemme jälkeen meidän valtiomme sai enemmän yli 330 23 miljoonaa kruunua sen lisäksi, mitä me saimme äh, laitoimme EU-budjettiin. Nämä määrärahat, vaikka meillä onkin absorptio-ongelmia, äh, hyödyttävät äh, maita ja meidän täytyy käyttää niitä. Kiitos, kollega Pospisil. Nyt on vuorossa Darling. Kiitos. Minä äänestin esityksen puolesta, koska minun kotialueeni Englannin koillisosa hyötyy vuosittain miljoonien puntien edestä Euroopasta rahoituksesta, jolla tuetaan hankkeita koko alueella. Nämä hankkeet ovat luoneet työpaikkoja ja ovat parantaneet taitoa, taitoperusta alueella ja myöskin parantaneet alueen taloutta. Englannin alueellinen ohjelma on vaarannettu, ja minusta Iso-Britannian hallitus on vaarantamassa tämän. Se ei epästään siksi, että yksipuolisesti hallitus poisti nämä alueelliset kehitysvirastot, mutta se ei ole tehnyt riittävästi sen varmistamiseksi, että paikalliset alueelliset talouskumppanuudet olisivat todella toimivia vastuussa. Minun vaalipiirissäni on tähän asiaan kiinnitetty huomiota. Minä voimakkaasti tuen päätösasemaa, jos verrataan siihen, että komissio ja kansallitukset osoittaisivat vastuullisuutta ja ratkaisisivat tilanteen mahdollisimman pikaisesti niin, että todellakin ajatellaan aluetta, jossa on suurin työttömyys, nuorisotyöttömyys Isossa-Britanniassa, ja johon on tarkoitus saada 700 miljoonaa puntaa seuraavien vuosien aikana, mikä merkitsee, että meillä on paljon asioita kyseessä. Nyt on vuorossa kollega Beetä. Kiitoksia. Minä tuin tätä ehdotusta, joka koskee viipeitä kohesiopolitiikassa. haluaisit lähettää sen viestin eri hallituksille, että ne nyt todellakin joutuvat tekemään töitä tämän asian eteen. Etelä-Englannissa suuri summa rahaa ei tule ollenkaan käytettäväksi, jos asia ei hoideta näin me emme kykene parantamaan infrastruktuuria tai kouluttamaan nuoria ihmisiä. Kaikki jää odottelemaan. Komission täytyy tehdä kaikkea, jotta se voi nopeuttaa tätä prosessia, että se voi mahdollistaa sen, että nämä hankkeet voivat alkaa oikea-aikaisesti ja oikeita menettelyitä täytyy seurata, mutta jonkun verran joustuvuutta pitää myös olla. Täytyy varmistautua siitä, että täytäntöönpano voidaan aloittaa mahdollisimman nopeasti heti, kun näistä periaatteista on sovittu ohjelmissa. Tällä tavalla paikallisviranomaiset voivat heti ryhtyä toimimaan ja saada elintärkeät hankkeet toimimaan mahdollisimman nopeasti. Kiitoksia. Kiitos. Nyt on vuorossa kollega Hänen. Kiitoksia, hyvä varapuhemies. Koko kohesiohanke on varmaan kaikkein suurin sen jälkeen, kun se otettiin Maastarin sopimuksen aikaisena. Ajatuksena olisi antaa rahaa köyhemmille alueille, jotta ne kirisivät toiset kiinni. No, mikä valtio sitten sai eniten per capita näitä EU-määrärahoja? No Kreikka. Miten tämä sitten onnistui? Jos verotetaan rikkaampia maita, jotta ne maksavat köyhemmille maille, niin saadaan vähemmän rikkaita maita ja enemmän enemmän köyhiä maita kokonaista valtioista, kuten yksilöistäkin voi tulla riippuvaisia tuista. Tällaiset perversit kannustimet aiheuttavat sen, että he järjestävät elämänsä näiden tukien ympärille. Olemme kuulleet joiltakin brittikollegoilta, kuinka hyvä on saada rahaa erilaisille yhdistyneen kuningaskunnan hankkeille. Me olemme kyllä nettomaksajia. He katsovat vain hyötyjä eivätkä veroja. Nämä ovat kuitenkin hankkeita, joiden tarkoitus tarkoituksena on mainostaa EUta ja osoittaa sen suuruutta sen sijaan, että kannustettaisiin alueelliseen kasvuun. Meidän pitäisi ennemminkin kannustaa monimuotoisuuteen, pluralismiin ja antaa jäsenvaltiolle mahdollisuus päästä pois eurosta ja viedä itsensä kasvuun. Kiitos, kollega Jaar. Kiitos puhemies. Minä äänestin päätösman puolesta. Haluan kuitenkin sitä pari kommenttia. Ensimmäinen niistä on se, että kohesiopolitiikka on tärkeää ja sen pitäisi saada aikaan sitä, että elinolosuhteet tasaantuvat, lähestyvät toisiaan Euroopassa. Ja tarvitsemme sitä, että parattia se käyttää hyvin, mitä pitää katsoa, miten niitä käytetään, mutta haluaisin kuitenkin rohkaista sillä, että minun alueellani kohesiopolitiikka on ostautunut hyväksi ja se on sanotaankaan liikettä uusissa osavaltioissa – Saksassa kasvu tapahtuu ja ne ovat yhä, yhä lähempänä tilanteessa, jossa ne eivät enää ole kohdealueiden osia kehityksen vuoksi. Muutenkin säännöllisin välinä toistuu tämä sama peli ja pitäisi saada aikaan kyllä poliisia siirtonvaiheen määräyksiä niin, että ei aina tulisi tämä samanlainen pysähtyneisyys tähän menettelyyn. Ja sitten pyytäisin vielä, että jäsenvaltiot viimein kuitenkin maksaisivat jäsenmaksunsa, koska rahaa tarvitaan tähän koesiopolitiikkaan. Kiitos. Kiitos. Näin ovat äänestelytykset päättyneet, jotka koskevat päätösohjelmaa, joka koski kohesiopolitiikkaa 2014-2020. Päättyneet siis. Ja nyt tulemme sitten äänestelytyksiä, jotka koskevat YK lapsen oikeuksien yleissopimuksen 25-vuotispäivää. Aluksi kollega Jill. Um, Tuen täysin tätä päätösasemaehdotusta, koska olen ehdottoman samaa mieltä siinä, että lasten oikeuksien tulisi olla EU-politiikan keskiössä. Ne kamalat uutiset, joita saadaan lasten myymisestä ihmiskaupasta, joka kohdistuu lapsiin, ja lasten nälänhädästä vaativat meiltä ylimääräisiä toimenpiteitä, että voimme suojella kaikkia lapsia. Kaikki lapset, riippumatta siitä, mikä heidän etninen tai sosiaalinen taustansa on, pitäisi olla asemassa, jossa he voivat saada koulutusta ja ho- hoitoa. Ja ennen kaikkea pitäisi suojella myöskin maahanmuuttajien lapsia, koska nämä lapset ovat kaikkein heikoimmilla ja he kärsivät riittämättömistä maahanmuuttolainsäädännöstä ja hyvin usein joutuvat porsanreikien, lain uhriksi. Kiitos kollega Chill. Porsan kollega Kahti. Minä tuen päätösasemaa, joka koskee YK lapsen oikeuksien yleissopimuksen 25 vuotispäivä ja, ja minusta on hyvä tilaisuus asettaa nostaa lasten ja nuorten oikeudet EUn esityslistalla keskeiseen asemaan. Täytyy edistää lasten oikeuksia maailmanlaajuisesti ja varmistaa se, että kaikilla lapsilla on oikeus elää lapsuutta, jossa ei ole sotaa eikä siihen liittyviä hirveyksiä. Meidän pitää myös keskittyä lapsiin ja nuoriin uudelleen, koska monet heistä ovat maksaneet korkeimman hinnan kriisistä ja ö, tiukasta säästöpolitiikasta. Kiitos. Kiitos. Ja nyt on vuorossa kollega Morgano. Kiitoksia puhemies. Arvoisat kollegat, Euroopan parlamentti tänään, kun juhlitaan lasten oikeuksien 25, yleissopimuksen 25. vuosipäivää on ryhtynyt toimimaan, jotta huomioitaisiin lasten oikeudet. Myös, tämä ei ole mikään toista, ei ole mikään toisto, että juhlimme tätä, vaan meidän täytyy osoittaa, mm, kuinka mm, on toteutettu tätä yleissopimusta, millaisia kvantitatiivisia seurauksia, mutta erityisesti laadullisia seurauksia siitä on ollut. Ja kuinka paljon näistä julistuksista on tullut todellisuutta, missä, millä tavoin, millainen vaikutus sillä on ollut äh, kulttuuriin, lainsäädäntöön, palveluihin, lasten tukemiseen ja heidän perheidensä tukemiseen. Valitettavasti vielä on paljon tehtävää. Kuitenkin kun puhutaan lasten oikeuksista, on sitä, että puhumme tämän yhteiskunnan tulevaisuudesta. Minun mielestäni päätöslauselmatekstissä, jonka puolesta äänestin, puhuja keskeytetään. Kiitos. Nyt on vuorossa kollega Chanel. Hyvä puheenjohtaja. Minäkin tietysti juhlistan YK on yleisoikeuksien, lasten oikeuksien pöytäkirjan juhlapäivää. Mutta meidän täytyy ottaa huomioon se, että maailmassa on lapsi pakkoavioliittoja, lapsi terroristeja, jotka joutuvat olemaan itsemurhapommittajina ja niin poispäin. Ja tietysti me näemme, mitä Boko Haram on tehnyt Nigeriassa, mitä ISIS on tehnyt Irakissa, minkälainen, millä tavalla nuoria tyttöjä on asetettu orjiksi tai raiskattu. Mutta olen huolissani esimerkiksi siitä, että jäsenvaltiot eikä EU, joilla on toimivalta tässä kysymyksessä, ja toiseksi kolme pienen lapsen isänä itsekin uskoisin, että osa näistä asioista, jotka liittyvät seksuaalisoitumiseen varhaisella iällä liittyvät myöskin vanhempain oikeuksiin, joten jätän varaan kantani tässä suhteessa. Vuorossa on kollega Jaar. Ja, Puhemies, kiitos. Minä äänestän puolesta. Minä haluaisin vetomusvaliokunnan kannalta esittää kolme kommenttia. Ensinnäkin tulisi tehdä selväksi, että lasten oikeuksien rikkomukset eivät ole pelkästään ongelma kehitysmaissa, vaan sitä tapahtuu myös Euroopan unionin jäsenvaltioissa. Toiseksi vetunsvaliokunnassa meillä on aina se ongelma, että kun puhutaan lasten oikeuksista, että jäsenvaltiot viittavat omaan vastuuseensa ja haluat itse asiassa niin kun sitten lopettaa sen keskustelun, joten tapahtuu hyvin vähän vuoropuhelua Euroopan unionin elinten kanssa. Ja kolmanneksi, ja kun on kysymys lasten oikeuksista, meidän tulisi pyrkiä saamaan aika nopeampi menettely, sillä oikeus on asia erikseen, mutta oikeuden toteuttaminen on toinen. Jos se kestää lukuisia vuosia Euroopan unionissa ennen kuin erinäisiä oikeuskysymyksiä on selvitys siellä hyväksi lasten kannalta, ja meidän pitäisi jatkaa työtä tämän asian parissa. Kiitos. Kiitos kollega nyt on vuossa kollega Kelly. Kiitoksia puhemies Mielestäni meidän tulisi keskittyä lasten oikeuksiin erityisesti tänä tärkeänä vuonna 25 vuotta eh, YK lasten yleissopimuksen jälkeen. Ja tietenkin edistystä on tapahtunut hyvin paljon useilla saroilla, mutta paljon on vielä tehtävää erityisesti eh, kun on kyse koulutuksesta, terveydenhuollosta ja tasa-arvosta. Koulutuksesta haluaisin sanoa, että jokaisella lapsella pitäisi olla oikeus päästä koulutukseen e, niin, että hän pääsee myös työmarkkinoille. Ilman terveyttä ei voi elää kunnollista onnellista elämää. Se vaikuttaa elämänlaatuun. Ja sitten tasa-arvo. Naisten, poikien ja tyttöjen välistä tasa-arvoa ei maailmassa ole monessakaan paikassa, kuten Charles Tannock juuri sanoi, joten on tärkeää, että me Euroopan unionissa näitä asioita käsittelemme. Kiitos. Ja näin siis tässä olivat äänestykset, jotka liittyvät päätösosma, joka koski YK lapsen oikeuksien yleissopimuksen 25-vuotispäivää. Nyt tulevat äänestysselitykset, jotka liittyvät päätösasemaan, joka koskee digitaalisia sisämarkkinoita. Aluksi kollega Jill. Äänestin tämän päätösaseman puolesta, koska nyt on korkea aika sillä, että komissio tukee lupauksiaan, jotka liittyvät digitaalisiin yhtenäismarkkinoihin, todellisin toimin, konkreettisin toimin. 260 miljardia euroa hävitään tehottomuuden vuoksi niin kauan kuin tätä asiaa ei hoideta. Rahaa, joka voitaisiin hyvin käyttää elpymiseen talouskriisistä. Digitaalisten yhtenäismarkkinoiden täytäntöönpaneminen mahdollistaisi myös sen, että Eurooppa saataisiin todellakin innovaation, työpaikkojen luonnin, kilpailukyvyn ja kasvun äh, linjalle. Tähän ei voida päästä, jollei komissio ryhdy voimakkaisiin toimiin Googlein rajoittamiseksi hakurobottina eurooppalaisilla markkinoilla. Tämä johtaa kilpailun vääristymiseen. Meidän pitää saada aikaiseksi tilanne, jossa kaikki yritykset ja kuluttajat voivat hyötyä, eikä vain yksi yksittäinen yritys. Kiitoksia. Kiitos. Nyt on vuorossa kollega Buda. Kiitoksia puhemies. Minä äänestin tämän päätöslauselman puolesta, koska eh, yhtenäiset digitaaliset markkinat ovat kolmas eh, aalto eh, tässä teknologisessa vallankumouksessa, nimittäin digitaalinen vallankumous. Markkinoiden yhteen toimivuus on tärkeää, jotta Euroopan talous toimisi ja teknologinen sopeutuminen on tärkeää, jotta pystyisimme olemaan kilpailukykyisiä maailmanlaajuisesti. Digitaalisen talous täytyy vastata vastata markkinoiden tarpeisiin ja se pystyy luomaan useita työpaikka- työmahdollisuuksia työmarkkinoilla. Yhtenäiset digitaaliset markkinat sisältävät hyvin paljon haasteita. Meillä on hyviä hankkeita, kuten esimerkiksi yhteinen eurooppalainen portaali ja rajat ylittäviä mahdollisuudet pk-yrityksille. Joissain maissa sähköinen kaupankäynti on käynnistynyt hitaammin, koska luottamusta ei ole, mutta meidän täytyy lisätä kuluttajien luottamusta. Kiitos. Nyt vuorossa kollegan Pilde. Merci, monsieur le président. Kiitoksia, hyvä puhemies. Äänestin tätä yhtenäisiä digitaalimarkkinoita vastaan joka mahdollistaisi sen, että voitaisiin, jonka pitäisi vahvistaa kasvua ja työllisyyttä. Mutta eurooppalainen vapaa liikkuvuus ja yhtenäiset markkinat on johtanut siihen, että nyt halutaan vapauttaa myöskin digitaalimarkkinat. Uusi teknologia kehittyy jatkuvasti ja Eurooppa on selkeästi jäänyt jälkeen Yhdysvalloista. Esimerkiksi yksi viidestä kansalaisesta ei vielä edelleenkään saa edes käyttää internetiä. Meidän täytyy, kun pyritään kehittämään tätä markkinoita, se näyttää olevan komission keppihevonen, niin unohtuu kokonaan kansallinen etu. Vapaa-palveluiden tarjoaminen, kuten kaikkien eurooppalaisten ja yritysten vapaus hyötyä vapaavalintaisesti digitaalisista palveluista. Tähän pyrkii nyt Euroopan unioni sekaantumaan, kuten esimerkiksi Netflix. Kiitos. on kollega pane Minä äänestin puolesta ja olen ollut myöskin yksi tämän esityksen allekirjoittajista. Haluan sanoa muutaman sanan artiklan 10 viimeisestä lauseesta, josta tiedotusvälineessä hyvin paljon selot käsiteltiin kymmenen mistään globaalista hyökkäyksestä Googlea vastaan. Me emme mainitse mitään yrityksiä nimeltä, me vain toteamme, että komission tulisi katsoa sellaisten hakulaitkoneiden jakamista erikseen muista palveluista yrityksissä. Minä ymmärrän verkossa minä ymmärrän, että Euroopan parlamentissa ollaan huolissaan erilaisista monopoleista, joita on olemassa – koska monopolit eivät koskaan ole kuluttajien oikeuksien kannalta hyvä asia. Minusta Euroopan komission tulisi pohtia sitä, että se etsisi jonkinlaisen ratkaisun, jotka ehkä ovat äärimmäisiä, mutta näin on. Ja nyt herra Jaar. Paljon kiitoksia puhemies. Minäkin äänestin tämän mietinnön puolesta vähintäänkin kolmesta syystä. Ensinnäkin, kuten sanottiin, meillä on kiinni kirjamisen varaa. Tämä on tämän vuosisadan modernia infrastruktuuria. Meillä on yhteiset sisämarkkinat ja tietenkin meidän täytyy digitaalinen tekniikka ottaa huomioon sisämarkkinoilla vapaa liikkuvuus kaikille, mutta myös estää monopolien syntyminen. Ja toiseksi nimenomaan kännykkäverkoissa huomasimme, että talous ei kaikkea ratkaise. Euroopan unioni äh, on kiittäminen siitä, että meillä verkkovierailumaksuja on äh, pystytty vähentämään. Ähm, tämä on hyvä viesti myös kuluttajille. Ja kolmas asia äh, on oma asiani, olen maatalousvaliokunnan jäsen ja olen iloinen siitä, että Euroopan unionilla on aina ajattelee maaseutua Talouskehitys maaseudulla tarvitsee myös digitaalista verkottumista. Kiitos. Nyt on vuorossa kollega Niibla. Kiitos, puhemies. Minäkin äänestin päätösmän puolesta, joka koskee kuluttajien oikeuksien vahvistamista digitaalisilla sisämarkkinoilla. Olen nimittäin sitä mieltä, että digitaalisessa maailmassakin tarvitaan oikeudenmukaiset kilpailuedellytykset. Olen sitä kolme lyhyitä kommenttia. Ensinnäkin keväällä oli pullonkaulana se, miten päästään internettiin. Tämä liittyy palvelujen tarjoajiin. Tämä on nyt siirtynyt siihen, että on suuria foorumien operoijia ja on hyvin tärkeää keskittyä näihin ja katsoa, mitä tapahtuu näillä foorumeilla. Sitten me tarvitsemme myöskin laajaa poliittista julkista keskustelua, mikä liittyy tähän unbundling, eli eri liiketoiminta-alueen erottaminen toisistaan. Sitä vastaan minä olen, minusta se on liian pitkälle menevä keino, mutta se, miten saadaan aikaan oikeudenmukaiset reilut olosuhteet, on asia, josta pitäisi käydä intensiivistä keskustelua. Ja lopuksi kysymys oli siitä, että yksittäisiä konserneja nyt saattaisi jonkinlaisen häpeä puuhun. Minusta on edustajana myöskin reilua se, että tutkimme sen, mitä digitaalisessa maailmassa tapahtuu. Kiitos. Kiitos. Ja nyt on vuorossa kollega Kelly. Kiitoksia. Tietysti olemme kaikki samaa mieltä siinä, että on erittäin tärkeää täytäntöönpanna tätä mahdollisimman hyvin. Ja tämä edesauttaa taloutta elpymään ja kasvamaan Euroopan unionissa. Siitä syystä äänestin ryhmäni kanssa tässä asiassa lukuun ottamatta yhtä tarkistusta, tarkistusta 10 ja sen toista osaa. Siinä puhutaan näiden hakurobottien irrottamisesta. Minusta on liian varhaista puhua tästä aiheesta vielä, mutta katsotaan mitä tämän päivän jälkeen tapahtuu uskoisin, että se vaikuttaa kuitenkin voimakkaasti, ainakin omassa maassa, niin niillä on suuri vaikutus ja varmasti muissakin maissa. Ja vaikka tuo tarkastus hyväksyttiinkin. Kiitos. Danke, kollegi. Kiitos, kollega Keli. Tässä siis äänestykset, jotka liittyivät päätösaselmaan, joka koski digitaalisia sisämarkkinoita. Nyt tulemme äänestysselitykseen, joka koskevat päätösasemaesitystä lasten aliravitsemuksesta kehitysmaissa. Aluksi kollega Jill. Kiitoksia puhemies. Ei ole mitenkään hyväksyttävissä, että yli 170 miljoonaa lasta, alle 5-vuotiaista lasta ovat aliravittuja ja 55 miljoonaa lasta kärsivät pahasta aliravitsemuksesta. Meidän tulisi herätä, kun kuulemme nämä luvut, lisätä humanitaarista ja kehitysapua, mutta meidän tulisi myös katsoa tätä laajempaa kuvaa ja puuttua tämän kärsimyksen syihin, esimerkiksi ilmastonmuutoksen ja poliittisten muutosten aiheuttamaan kuivuuteen, on meidän velvollisuutemme saada aikaan muutoksia tällä tärkeällä saralla. Kiitos. Nyt herra Hänän en näe salissa enää, joten vuorossa kollega Morgano. Kiitoksia. Viime viikolla Roomassa järjestettiin kansainvälinen konferenssi, ähm, äh, jonka järjesti FAO. kahdeksansataaviisi miljoonaa ihmistä maailmassa äh, kärsivät äh, jatkuvasta nälästä. 160 miljoonaa alta viisivuotista lasta on jäljessä kasvusta tämän takia kuusi miljoonaa lasta kuolee aliravitsemukseen. EU pystyy vahvistamaan äh, kansainvälistä toimintaansa ja mobilisoimaan äh, investointeja pitkällä tähtäimellä yhteistyössä YK, G8, G20 kanssa, kansainvälisten järjestöjen ja äh, kansalaisjärjestöjen kanssa. Meidän tulee pyytää niitä valtioita, jotka liittyvät Expo 2015 maailmannäyttelyyn, että että saataisiin aikaan sitovia tavoitteita aliravitsemuksen ja nälän vähentämiseksi. Kiitoksia. Kiitos. Nyt on vuorossa kollega Kelly. Kiitos. Tämä aihe liittyy edelliseen aiheeseen, joka koski lapsen oikeuksien yleissopimuksen 25-vuotispäivää. Se, mitä ylipäätään elämässä tarvitsee, on se, että on riittävästi ravintoa, kunnollista ravintoa. Tätä ei tapahdu valitettavasti monissa osissa maailmaa, ehkä ei myöskään osin Euroopan unionin alueella. Euroopan unioni ei kuitenkaan ansaitse arvostelua tästä, koska me olemme kuitenkin suurin humanitaarisen avun antaja kautta maailman. Samanaikaisesti voimme kuitenkin parantaa maan toimintaamme ja ne kysymykset, jotka ovat esillä tässä päätösmassa, ovat hyvin tärkeitä asioita. Voidaan katsoa, miten voidaan saada aikaan parannuksia niin, että voidaan auttaa maita, jotta ne pystyvät hoitamaan sieltä paremmin, saadaan kestävää maataloutta ja parempia käytänteitä. Minusta tämä oli hyvä päätösasema ja oli ilo tukea sitä äänestää sen puolesta. Kiitos. Dank, Herr Kollege. Kiitos. Ja ja lopuksi tällä viikolla puhuu sitten herra Taravella. Hyvä puhemies, äänestin tämän, tämän aliravitsemus puolesta kehitysmaissa, mutta olisi hyvä, jos tarkistus kolme olisi hyväksytty. Se löytyy nimenomaan esit- YK yritysesittelijän päätelmistä, kun tätä asiaa on käsitelty. Ja kun pyritään viedään eteenpäin kehityspolitiikassa äh, maatalouspolitiikkaa, mutta varsinkin kun kuulimme Paavin viestin täällä, kun pyritään taistelemaan köyhyyttä ja epätasa-arvoa vastaan, mutta EPP ei ole ymmärtänyt tätä asiaa. Varmaankaan François, Paavi François ei ole Paavi Franciscus ei ole ilahtunut seuraajiensa toimista tässä täysistuntosalissa, kun ei ole tehty riittävästi tämän asian eteen. Kiitos kollega Tarabella. Tässä siis äänestykset, jotka liittyvät päätösosamiin, jotka koskevat naisten äh, alivälisemusta lastensuunnasta kehitysmaissa. Tämän istunnon pöytäkirja vain yksi työjärjestyspuheenvuoro. Halusin äänestyksessä sen äh, nostaa esiin, mutta en halunnut äh, äh, hidastaa äänestyksiä, enkä halunnut teitä puhemies, jotka olette tehneet erinomaista työtä, asettaa hankalaan tilanteeseen. Tämä liittyy tähän suulliseen tarkistukseen muistaakseni eh, liittyen tarkistukseen 11, eh, joka eh, liittyi vaikutusten arvioinnin. Meillä oli nimenhuutoäänestys ja sitten Alden edustaja nousi ja teki suullisen tarkistuksen. Näin minä sen ymmärsin. Yleensähän suullinen tarkistus esitetään ennen kuin äänestetään tarkistuksesta. Onko täällä jotain selitystä sen sijaan, että nyt olisi äänestysselitys? Minulla on vastaus, mutta en, en hyväksy sitä, että olisin sanonut, että tällä viikolla Ratarabella on se, joka päättää parlamentin keskustelun. Siis me äänestimme tarkistusta numero 11 nimenhuutoäänestyksellä. Ja sen jälkeen kollega, nimen on unohtanut, pyysi puheenvuoron ja esitti suullisen tarkistuksen kohtaan 11 alkuperäiseen tekstiin, siis kohtaan 11, ei tarkistukseen 11. Tämä oli aivan eri kohdassa asiakirjaa. Ja tämä tarkistus, suunnin tarkistus hyväksyttiin. No niin. Tämän istunnon pöytäkirja asetetaan parlamentin hyväksyttäväksi ensi istuntojakson alussa, jos ei ole mitään homotettavaa, niin äh, nämä äh, tässä istunnossa on hyväksytty olla välittämään niissä mainitulle henkilöille ja elimille. Kiitän teitä, että olette vielä täällä neljä viisi kollegaa. Haluan kiittää talon palveluita ja ennen kaikkea tulkkeja lasien takana.